Buongiorno, colleghe. Hyvää päivää, hyvät kollegat. Olkaa hyvä ja istuutukaa, jotta voimme aloittaa äänestykset. Meillä on esityslistalla ensimmäiseksi edustaja Göntsin mietintö. Se koskee eurooppalaista työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevaa mikrorahoitusjärjestelyä, Progress-nimestä järjestelyä. Tarkistuksesta 30, tarkistukset 35 ja 44 ovat äh, pois vedetty. Niinpä voimme aloittaa äänestyksen. Ensimmäinen kompromissiryhmä puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osio on hyväksytty. Ja tarkistus 11. Se tulee nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Presenti 533. 533 ääntä, 67 puolesta, 453 vastaan, 13 tyhjää ja näin tarkistus hylättiin. Ja seuraavaksi pyydetään erillisäänestystä tarkistuksesta 13. Se on kuitenkin vedetty pois. Pyyntö on siis vedetty pois. Minun äänestyskoneeni ei nyt toimi. Minä puolsin tätä edellistä asiaa, mutta kone ei todella toiminut. No kyllä sinne lähetetään heti tekniikko korjaamaan tämä äänestyskone, jotta voitte sitten äänestää. Otamme tämän huomioon. Sitten tarkistus 14 nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 566 ääntä, 94 puolesta, 351 vastaan. Tarkistus hylä, hylättiin siis. Seuraavaksi äänestämme 51 tarkistuksesta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 570 ääntä, 488 puolesta, 80 vastaan, niinpä tarkistus 51 hyväksyttiin tarkistus 1 ja 45 raukeavat edellisen ja seuraavaksi yhdestä 45 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 578 ääntä, 73 puolesta, 491 vastaan. 46 eh, hylätty. Ja sitten eh, äänestämme 65. Eh, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.

Seuraavaksi äänestämme 18.50 äh, samansisältöiset tarkistukset äh, nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 594 ääntä, 70 puolesta, 522 vastaan. Niinpä tarkistukset hylätään ja äänestämme 69 tarkistuksesta, kuka puoltaa, kuka vastustaa, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 69. Sitten äänestämme 21 ja 47 tarkistuksista nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 596 ääntä, 89 puolesta, 372 vastaan. Nämä tarkistukset siis hylättiin. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 48 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 602 ääntä, 72 puolesta, 518 vastaan. Tarkistus hylättiin siis. Ja sitten äänestämme tarkistuksesta 49 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 605 annettu ääntä, 86 puolesta, 518 vastaan. Tarkistus siis hylättiin. Ja äänestämme seuraavaksi tarkistuksesta 82 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestämme 54 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja e, niinpä tarkistus neljä raukeaa. Äänestämme nyt tarkistuksesta viisi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 609 ääntä, 90 puolesta, 383 mm, vastaan. Tarkistus siis hylättiin. Ja äänestämme nyt tarkistuksesta 56 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 608 ääntä, 516 puolesta, 66 vastaan. Tarkistus siis hyväksyttiin. Tarkistus 81, se on edetty pois, joten äänestämme tarkistuksesta 55. Puolesta vastaan tyhjää, tarkistus hyväksyttiin. Ja seuraavaksi äänestämme komission ehdotuksesta muutettuna puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselma luonnoksesta äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 602 ääntä, 516 puolesta 82 vastaan. Haluan tässä onnitella esittelijä Göntsiä. Ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Nyt meillä on edessämme vielä äänestysselitykset. Ja tästä annan puheenvuoron ensimmäiseksi edustaja Alpatricellolle. Yksi minuutti.